Jos teille sopii, jos ei ole vastustavia ääniä, niin esityslista voidaan hyväksyä. Haluan erittäin sydämellisesti toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen Ottingerin, joka on antanut meille ensisijaisen aseman tiedottaessaan meille siitä, mikä voisi olla ensi vuoden Euroopan unionin talousarvio. Kiitos teille komission jäsen Tinger, että olette tulleet budjettivaliokuntaan ennen kuin menette lehdistön eteen kertomaan samasta asiasta. Haluaisin myös kertoa saman tien, että koordinaattoreiden päätöksistä 16. toukokuuta tämän päivän mielipiteenvaihto komission isän Oettingerin kanssa tulee olemaan mahdollisimman interaktiivinen ja se on jäsennelty siten, että meillä on tämä niin sanottu ping-pong-järjestelmä käytössä. Tämä metafora tarkoittaa siis, puhutaan välillä jojo menettelystä tai ping-pong-menettelystä. Eli me emme odota mitään kysymyssarjan loppua, jota annamme sitten vastausmahdollisuuden komission jäsenelle, vaan komission jäsenen vastaus tulee välittömästi jokaisen esitetyn kysymyksen jälkeen, jonka MEPPI on esittänyt. Se edustaja, joka on tehnyt kysymyksen, voi esittää yhden tai useamman jatkokysymyksen jatko-osiossa, mutta nyt pyydän teitä kuitenkin tiukasti kunnioittamaan teille annettua puheaikaa, mm, jos on käytetty liikaa aikaa kysymyksen asetteluun, niin, niin sitten ei voi enää käyttää uutta aikaa uuteen kysymykseen komission ja sen vastauksen jälkeen. Hyvät kollegat, minä pyydän teitä olemaan mahdollisimman tiiviitä kysymyksenne asettelussa, jotta voimme antaa mahdollisimman paljon vastausaikaa herra Tingerille. Ja ehkä sitten voimme käyttää komission jäsenen vastauksen jälkeen on mahdollisuus saada jotakin täydentäviä vastauksia. Kun puhumme talousarvioesityksen esittelystä, niin se käynnistyy lähes samanaikaisesti, kun olemme käynnistäneet keskustelun moni, tulevasta monivuotisesta rahoituskehityksestä. Tämä neuvotteluperiodi tulee olemaan hyvin intensiivinen, todennäköisesti hyvin vaikea, niin toivon voimme pysyä keskeisissä elementeissä, kun on kyse toimielinten välisestä neuvotteluista. Nämä elementit ovat neuvotteluja innoittavia. Painostan sanaa luottamus. Painotan sanaa luottamus ja toivon, että komission jäsenkin ottaa tämän huomioon, koska on painotettu muutamia kohtia, joissa puhutaan luottamuksesta, työ, nuorisotyöllisyydestä ja myös pakolaisten tilanteen helpottamisesta Turkissa. Pakolaiskysymys ja Turkki tulee varmasti esille teidän esityksessänne, hyvä komission jäsen. Nuorisoaloitteessa parlamentti on saanut vähän vahvistusta 116 miljoonaa tälle vuosibudjetille nuorisotyöllisyysaloitteessa. Mutta tämän vuoden alussa komissio äh, äh, julkaisi rahoitusohjelman, jossa on puhuttu samasta summasta vuodelle 2020, vaikka sanotaan, että tämä on vain suuntaantava antava rahoitusohjelma, niin teillä on hyvin pitkä kokemus alasta, hyvä komission jäsen. Te tiedätte, että tätä argumenttia on ehkä vähän, vai tästä argumentista on ehkä vaikea pitää kiinni, kun on kyse sovittelun loppupäätelmistä. Meidän täyttää huomioon poliittiset realiteetit. Mutta painotan vielä kerran sanoa, sanaa luottamus, joka on välttämätöntä. Sitten tilanteen helpottaminen Turkissa pakolaisille, jotta voitaisiin ottaa paremmin vastaan Syyrian pakolaiset Turkissa. Te puhutte varmasti siinä täydentävässä budjetissa ja varmasti saamme myös lisää sanoja ensi vuoden budjetille teiltä. Parlamentti on myös saanut ilmoituksen, että sitä eh, aika kylmän tiedotuksen siitä, että ei ole oikein osattu arvostaa sitä, miten tämä on otettu käyttöön. Hyvä komission jäsen, ehkä te olisitte samaa mieltä neuvoston kanssa ja sen jälkeen te tulette sitten parlamentin eteen eh, uudella eh, lisäbudjettiar- lisätalousarvioesityksellä, joka voitaisiin sitten myöhemmin hyväksyä. Eli sitten te ehdotatte sitä, mikä teidän mielestänne on hyödyllistä. Ja sen jälkeen parlamentti ja neuvosto ilmaisivat kantansa. Eli komission olisi pitänyt tehdä tämä lisätalousarvioesitys alkuperäisten ehdotusten perusteella. Ja jos puhutaan kolmesta miljardista kun haluamme helpottaa pakolaisten, syyrialaisten pakolaisten vastaanottamista Turkissa. Siihen on annettu lisää yksi miljardia Euroopan budjetti, siis EUlta ja kaksi miljardia jäsenvaltioilta. Hyvä komission jäsen, pyydän anteeksi etukäteen, jos MEPit ehkä joskus vaikuttavat epärealistisilta tai eivät ihan käytännönläheisiltä, mutta me ilmaisemme kuitenkin enemmistöä ja täällä kansan ääntä äänestyksen tuloksena me edustamme myös monimuotoisuutta. Sen takia me tarvitsemme tätä ehdotonta luottamusta sekä myös kun on kyse ensi vuoden talousarvioluonnoksesta kuin myös lisäbudjetista numero kolme tälle vuodelle ja, ja erityisesti tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä 21-27. Toivottavasti tämä luottamus ulottuu kaikkiin instansseihin ja että se myös kantautuu pidemmälle, hyvä komission jäsen. Kun te tulette esittelemään meille ensi vuoden budjetin, se on viimeinen tällä lainsäädäntökaudella. Ja se on myös viimeinen meidän brittiläisten kollegoiden läsnä ollessa. Tämän kaiken sanottua niin nyt minä annan teille puheenvuoron ja minä huomautan kaikille, että teidän tulee poistua 12.45. Toivottavasti teidän johdantoesityksenne kestää 10 minuuttia, mutta ei ainakaan yli 15 minuuttia. Sen jälkeen yleisesittelijä saa seitsemän minuuttia puheaikaan ja hän on sitoutunut tähän ja myös varjoesittelijä saavat neljä minuuttia kysymyksiin ja vastauksiin. Ja sitten lopulta, jos meillä on vielä aikaa, jokainen voi esittää oman kysymyksensä ja me päätämme sitten kysymysvastausten kestosta sen mukaan, mitä kello näyttää tuohon aikaan. Ja ja kuinka paljon meillä on aikaa kello on 12.45. Hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. Puheenjohtaja. Parahin äh, puheenjohtaja Ahtyi, arvoissa esittelijä, arvoisat varjoesittelijät, äh, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia kutsusta. Joitain minuutteja sitten äh, komissaari, kollegio neuvotteli talousarvioesityksestä 2019 ja hyväksyi sen. Ja nyt voin välittömästi teille esitellä talousarvioesityksemme. Te olette ensimmäiset, jotka tästä nyt kuulevat. Minulla on 11 kalvoa, jotka ovat täällä nähtävillänne tässä esitykseni mittaan. Komissio on analysoinut hyvin perusteellisesti tarpeet ja poliittiset prioriteetit ja on tältä pohjalta valmistellut tämän talousarvioesityksensä. Tämä esitys perustuu nykyisiin rahoituskehyksiin ja siitä huolimatta, että brittiystävämme meidät tulevat lähtemään, olemme ylimeno kausi sopimuksen pohjalta saaneet varmuuden siitä, että yhdistynyt kuningaskunta osallistuu äh, velvoitteineen vielä tähän äh, talousarviosuunnitelmaan, eli tämä on ihan 28 jäsenvaltion budjetti. Ja niin kuin puheenjohtaja totesi, tämä on viimeinen budjetti, josta tämä parlamentti tekee päätöksen, mutta ei suinkaan viimeinen, jonka komissio esittelee, sillä eh, tasan vuoden kuluttua joitain päiviä ennen Euroopan parlamentin vaalia tai eh, joitain päiviä sen jälkeen tulemme esittelemään 2020 talousarvioesityksemme ja juuri mandaattimme päättyessä tuossa lokakuussa 2019 2020 talousarviosta sitten päätetään. Me ehdotamme 165,6 miljardia euroa maksusitoumusmäärärahoiksi. Tämä on vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 3,1 prosentin korotus. Marginaali on 1,1 miljardia euroa painopistealueille, joita parlamentti ja neuvosto ehdottavat, ja tietenkin myös ajankohtaisia tulevia ennakoimattomia menoja varten. Geopoliittiset mm, tilanteet ja uudet strategiset investoinnit ovat viime vuosina vaatineet joustovälineen käyttöä käyttöä hyvin intensiivisesti 2,3 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Näin ollen nyt sitten tässä 1,2 miljardia ollaan sitomusten suhteen katon yläpuolella. Sitten maksumäärärahat 148,7 miljardia euroa, joka verrattuna käynnissä olevaan talousarvioon 2018 on 2,7 prosenttia kasvua 19,3 miljardia euroa marginaalia 2019 maksukattoon saakka, eli mm, hyvin paljon joustovaraa. Ja tämä johtuu siitä, että käyttämättä jääneet määrärahat viime vuosilta siirtyvät eteenpäin. Näin ollen meillä on sitten tosiaan maksumäärärahoja varten merkittävä marginaali 19,3 miljardia euroa. Parlamenttineuvosto ja komissio, mitä tulee painopistealueisiin, äh, äh, ovat pitkälti äh, samaa mieltä myös 2019 talousarvion suhteen ehdotuksessa nostamme kaksi aihekokonaisuutta. Erityisesti esiin meillä on pitkäaikaisia painopiste alueita. Ne ovat kasvaneet merkitykseltään ja tulevat kasvamaan jatkossakin. Ja näitä ovat ensinnäkin taloutemme, vahvistaminen työmarkkinoidemme, vahvistaminen ja vastustuskyky, Euroopan unionin vastustuskyky ajatellen erilaisia shokkeja. Me ehdotamme merkittäviä korotuksia tiettyihin avainohjelmiin, Euroopan sellaisiin ohjelmiin, jotka voivat vahvistaa talouttamme, lisätä työpaikkoja, erityisesti ottaen huomioon äh, nuoret ja nuorten työllistyminen. Toinen merkittävä painopistealue, jo viime vuosilta tuttu, on äh, maahanmuutto ja turvallisuus, solidaarisuusperiaatteeseen perustuen. Maahanmuutto ja näin ollen siihen liittyvät toimemme Euroopan unionin ulkorajoilla – heijastuvat kaikkien eurooppalaisten edun nimissä myös talousarvioesityksessämme ja näin ollen tämä on painopistealue. Ja unionin ulkopuolellakin meidän on puututtava maahanmuuttovirtoihin ja maahanmuuton juurisyihin ja annettava panoksemme myös Euroopan unionin ulkopuolella asian käsittelyssä. 2019 talousarvioesityksessämme pyrimme eh, siihen, että eh, erityistoimet tukevat aina eurooppalaista lisäarvoa. No niin, sitten eh, otsake 1a tässä sivulla 4 esityksessäni. Otsake 1a sisältää merkittävimmät investoinnit taloutemme tukemiseksi ja työpaikkojen ja kilpailukyvyn vahvistamiseksi. 22,9 miljardia euroa 2018 vuoteen verrattuna 3,9 prosentin kasvu. Näin ollen vahvistamme monia merkittäviä ohjelmia hyvin vahvasti. Ajatellen myös pitkäaikaista suunnitteluvarmuutta, ja Horisontti 2021 komission 10 painopisteohjelmasta saa 10,4 miljardia euroa, eli yli miljardin kasvu, yli 8 prosentin kasvu siihen. Sitten verkkojen Eurooppa-hanke, 3,8 miljardia euroa kaiken kaikkiaan miljardin korotus, eli 36 prosentin lisäys tässä. Sitten innovaatio, alla, jotta Euroopan e, mahdollisuudet esimerkiksi suurten tieto- datamäärien käsittelyyn vahvistuisivat. Olemme antaneet toimeksi eurooppalaisen suuren, äh, vahvan, äh, nopean tietokoneen kehittelemiseksi 194 miljoonaa euroa. Tällainen high performance computer maksaa miljardeja äh, ja tämä 194 miljoonaa on vasta ensiaskel kohti tällaisen high performance computer tietokoneen aikaansaamiseksi Euroopan tasolla. Eli lähivuosina tulemme panostamaan supertietokoneen kehittelyyn ensi vuonna tosiaan ensiaskeleet tähän suuntaan. Samoin puolustus. Puolustus nousee esiin vahvasti. Eilisiltana neuvosto ja parlamentti saivat aikaan sopimuksen tästä uusi ehdotus eurooppalaiseksi puolustusalan teollisuuden kehittämiseksi 245 miljoonaa euroa ehdotuksessamme rahoitusta tälle. Ja sitten vielä 25 miljoonaa euroa valmistelevia toimia varten. Ja näin eilisiltainen kompromissi otetaan huomioon ehdotuksessamme. Nuoriso. Nuoriso on edelleen äh, talousarvioesityksemme keskiössä. Erasmus Plussaa korotetaan yli 10 prosentilla 2,6 miljardia euroa kaiken kaikkiaan. Tämäkin on askel äh, suuntaan, äh, jota tuleva monivuotinen rahoituskehys vielä vahvistaa ainakin meidän ehdotuksemme mukaan. Sitten Euroopan solidaarisuusjoukot, ehdotus, jonka komissio teki viime vuonna ja josta nyt ollaan ihan neuvottelujen loppusuoralla neuvoston ja parlamentin välillä 100 miljoonaa euroa ehdotuksessamme sen rahoitusosuus eli merkittävä korotus. Näin luodaan pohja monille tuhansille nuorille, jotka voivat osallistua tähän solidarisuusjoukko aloitteeseen. Mitä pikimmin toivon, että ehdotus hyväksytään neuvoston ja parlamentin välillä, jotta aloite saadaan oikeudellisesti ja myös rahoituksellisesti käyntiin. Katsotaan vielä nuorisoa. Työ, nuorten työllisyysaloite 233 miljoonaa euroa ehdotuksessa, mitä tätä ei saa unohtaa tämä rahoitetaan otsakkeesta 1b. Euroopan unionin talouskasvun taustaa vasten edelleen korkea nuorisotyöttömyys on asia, johon on puututtava ja 2013 nuorisotyöttömyys oli 23 prosenttia, nyt se on kuitenkin saatu laskemaan noin 15 prosenttiin edelleen ohjelmien täytäntöönpano jäsenvaltioissa ja alueilla, joissa tarve on suurin, niin täytäntöönpano edistys on ollut heikkoa. Jotkut jäsenvaltiot, niille kuuluvaa rahoitusta eivät edelleenkään ole ottaneet käyttöön ainakaan täysimääräisesti sellaista rahoitusta, jota se todella kipeästi jota ne kipeästi kaipaisivat. Komissiossa joitain viikkoja sitten eh, teimme ehdotuksen eurooppalaisesta työllisyysvalvontaviranomaisesta, joka tukisi liikkuvuutta työmarkkinoilla. 2019 ehdotamme 11 miljoonan euron rahoitusta eh, tälle työllisyysvalvontaviranomaiselle. Sitten tosiaan tuo otsake 1b yksityiskohtaisemmin. Tämä otsake 1b sisältää kasvun ja työllisyyden rahoitusta ja tähän liittyviä välineitä. Kuitenkin päävastuuhan tässä on jäsenvaltioissa uuden sukupolven ohjelmien täytäntöönpano käynnistyi myöhemmin kuin oli odotettu. Tästä on Euroopan parlamentissa keskusteltu useaan otteeseen. Viime vuoden lopulla, 2018 vuoden lopussa, maksu, maksujen maksattaminen nopeutui huomattavasti ja se oli tietenkin erittäin hyvä uutinen, että raha saatiin vihdoin liikkeelle. aika heikkoa kehitystä oli tosiaan viime vuonna. Nyt toivomme, että se ei toistu. Viime vuonna, niin kuin todettu, pääsimme kunnollisen vauhtiin ohjelmien täytäntöönpanossa ja toivomme, että tämä sama hyvä suuntaus jatkuu tänäkin vuonna tai jopa nopeutuu. Teemme tiivistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Se on luonnollisesti niidenkin edun mukaista. Kyllä tässä oikean suuntaan ollaan menossa toivon, että kunnianhimoinen maksu määräraha budjetti ei kohtaa tänä vuonna leikkauksia. Te näette selvästi tästä kuvasta, minkälainen kehitys on 2007-2013 välillä ollut päättyvien ohjelmien suhteen ja nyt ihan vakaa maksujen kehittyminen käynnissä olevan monimuotoisen rahoituskehyksen puitteissa. Maksumäärärahoja varten eh, ehdotetaan 47,1 miljardia euroa, pientä kasvua 1,1 prosenttia kasvua viime vuoteen verrattuna. Tämä ehkä vaikuttaa varsin maltilliselta kasvulta, mutta se liittyy siihen, että vanhoissa ohjelmissa tarve on laskenut. Äh, niin kuin näette, vanhat ohjelmat ovat äh, laskemassa kohti nollaan. Ja äh, sitten tietenkin uudet ohjelmat ja niiden kasvu. Vanhat ohjelmat on tarkoitus saattaa päätökseen päättymään vuonna 2019 jolloin 2007 2013 ohjelmien viimeiset maksut voidaan toteuttaa. 3 miljardia euroa näitä varten on varattu, näitä vanhoja ohjelmia varten. Kun katsotaan sitten uusia ohjelmia, niin äh, niiden maksumäärärahojen kasvu on 7,3 prosenttia äh, vuoteen 2018 verrattuna. Katsotaanpa sitten otsaketta kaksi. Maatalous maatalousohjelmat. Kohesion äh, verrattuna äh, äh, määrärahat pysyvät varsin samalla tasolla, yhteensä 60 miljardia euroa, 1,2 prosentin kasvu. Tosin ympäristö- ja ilmastopoliittiset toimet LIFE-ohjelman puitteissa niitä kasvatetaan yli 8 prosentilla. Mielestäni tämä on erittäin hyvä suuntaus, joka osoittaa, että ilmastonsuojelu ja ympäristön suojelu ensi vuonna ovat merkittävässä asemassa. Me seuraamme myös teidän odotuksianne 2014-2020 kaudella. Tavoitteenahan on se, että että koko puitteista 20 prosenttia investoidaan ilmastotoimiin. Joitain viikkoja sitten hän Euroopan parlamentti järjesti aiheesta kuulemistilaisuudenkin. Tämä 8 prosentin kasvu tulee tietenkin tuomaan meitä huomattavasti lähemmäs tätä kokonaistavoitettamme 20 prosenttia. Ja kun puhutaan vain ilmastonsuojeluun liittyvistä investoinneista, niin horisontaaliset puitteet ovat 25 prosenttia. Lähipäivinä itse asiassa tulemme konkretisoimaan yksittäisten ohjelmien suhteen tätä ehdotustamme. Mennäänpä sitten eteenpäin sivulle seitsemän talousarvioesityksessämme 2019 maahanmuutto- ja turvallisuus kysymyksiin on reagoitava ja rajaa valvontaa ja hallintoa vahvistettava. Otsakkeessa kolme, eli turvallisuus ja unionin kansalaisuus 2,3 miljardia euroa. Ja mm, näin kun ajatellaan nämä komission käynnissä olevia ehdotuksia, niin ne otetaan talousarviossa huomioon 460 miljoonaa euroa. Dublinin, Dublinin asetuksen uudelleen tarkastelu 175 miljoonaa euroa. Kreikka-avun jatko, maahanmuutto ja integraatio rahaston puitteissa hätäapu. Välinehän on nyt purettu. Ja sitten vielä 116 miljoonaa euroa eh, Euroopan unionin eh, pelastuspalvelumekanismi, eh, tämä uusi aloite RESC-EU, pelastuspalvelumekanismi siis 2019. Otsakkeen kolme kokonaissumma ähm, tässä 927,5 miljoonaa euroa ähm, yli katon, ja tämä tietenkin voidaan rahoittaa vain joustovälineemme kautta. Sitten sivu kahdeksan, toimemme Euroopan unionin alueen ulkopuolella, eli otsake neljä merkittävä uusi, äh, mm, merkittäviä uusia maahanmuuton äh, liittyviä äh, menoja. Kaiken kaikkiaan otsakkeen kasvu 13,1 prosenttia, 1,3 miljardia enemmän kuin 2018. Meillä on pakolais- pakolaisten vastaanottoa helpottava ohjelmamme yli kahdesta miljardista nousua kolmeen miljardiin. Puheenjohtaja, neuvoston kanssahan sopimusta vielä ei ole. Jokaisessa, joka, minä pyrin käymään parlamentissa ja neuvostossa jokaisessa kokouksessa, koska Koreper kokoontuu kerran viikossa, niin minä käyn siellä useammin kuin täällä. Jos te kokoonnutte viikoittain, niin minä tulen viikoittain. Jos te kokoonnutte päivittäin, minä tulen joka päivä. Mi, minulla, kyllä, kyllä, minä, minä olen valmis tulemaan elokuussakin. Kyllä minä jaksan, älkää pelätkö ollenkaan. Minä jaksan kyllä tehdä työtä, jotta saamme tämän yhteisen hankkeemme tehtyä pääjohtajani, kollegani Haan ja minä me menemme, kun kutsutaan esimerkiksi Koreperiin, ja jos edistystä saadaan, siitä keskustellaan, ja kun te kutsutte minut vaikkapa tulemaan tänne jo aina päivää ennen Koreper-kokousta, niin minä tulen. Kyse ei ole siitä, ketä minä priorisoin, kyse on siitä, kuka kokoontuu ja kutsuu minut. Ja kun kutsutaan, minä tulen. Koreperissä, niin kuin myös teille, olemme tehneet ehdotuksen, olemme ehdottaneet kolmea miljardia Turkkia varten. Tämä on äärimmäisen kiireinen, äärimmäisen kiireinen kysymys. Ja sitten 8000 opettaja kysyi meiltä, että onko meillä töitä vielä kesätauonkin jälkeen 1,2 miljoonaa pakolaista, joiden ihmisarvoa voidaan vahvistaa mm, tuhansia, kolme tuhatta oppilasta, lasta. Jos he eivät saa, jos lapset eivät saa opetusta, niin vanhemmat lähtevät pakosalle, pyrkivät Eurooppaan. Jos me rahoitamme Tur- Turkissa lasten koulutusta, niin äh, vanhemmat äh, eivät välttämättä lähde pakosalle. Jos äh, perheillä on suojaa, ruokaa, terveydenhuoltoa ja lasten koulutusta, niin he kestävät kyllä olosuhteet siellä, missä ovat. Meidän opettajiamme tarvitaan, halutaan. Opettajat, ähm, opettajien on Eh, tiedettävä mieluiten jo eilen, eh, viimeistään sitten tänään tai huomenna, eh, saavatko he jatkaa vielä ensi vuonna. Siksi ehdotamme miljardia vanhaa rahaa ikään kuin ja kahta miljardia uutta. Neuvosto hylkäsi tämän ehdotuksen tiukkasanaisesti noin kuukausi sitten 7-8 jäsenvaltiota, muuten jäsenvaltiota, jotka te tunnette oikein hyvin osittain jäsenvaltioita, joissa teidän vaalipiirinne ovat ja niiden valtiovarainministerit, jotka osittain ovat teidän seuraajianne tai seuraajienne seuraajia, katsoivat, että kaikki on rahoitettava rahoituskehyksen puitteista. Mitään tuoretta rahaa ei tulisi. Tätä meidän on hyvin vaikea hyväksyä, mutta neuvoston kantaa ei vielä ole olemassa, vaan tällaisena välineuvottelutuloksena saimme todettua, että neuvosto nyt sitten oli valmis antamaan miljardin tuoretta rahaa ja lainausmerkeissä siirtojen ja nykypuitteiden pohjalta meidän tulisi löytää kaksi miljardia lisää. Mutta neuvosto sekaantuu sitten tähän operatiiviseen puoleen yhä enemmän ja haluaa, että 700, päättää mistä 700 miljoonaa meidän rahojamme löydetään. Joten neuvoston suhteen tässä ollaan lähestymässä sopimusta, mutta Italia ei ole hyväksyntäänsä antanut. Italiahan on vaikeassa tilanteessa, tämä me kaikki olemme voineet lehdistä lukea. Hallitus on päättämässä toimintaansa. Ehkäpä tässä vielä viikon mittaan uusi hallitus vannoo virkavalansa, saapa nähdä. Mutta siis neuvosto ei voi hyväksyntää antaa, niin kuin Italia ei sitä anna, on tällainen mahdollinen tuleva sopimus, jonka neuvosto mahdollisesti voisi hyväksyä ja josta sitten neuvotellaan parlamentin kanssa luonnollisesti. Minä toden totta toivon, että nämä lapset ja heidän vanhempansa eivät joudu vielä viikkokausia odottelemaan. Asia on äärimmäisen tärkeä ja teidän kantanne on tietenkin äärimmäisen tärkeä, mutta mielestäni tässä kaiken keskiössä täytyy nyt olla näiden lasten ja heidän vanhempiensa, joten viimeistään kesäkuussa ensi kouluvuotta varten meidän tilanteemme tulisi kyllä olla täysin selvillä. Ehdottaisimme 1,45 45 miljardia euroa 2019 on näiltä osin ja on mukavaa voida sanoa teille, että 1,5 miljardia on ehdotuksessa vuodelle 2019 ja muiden toimien lisäksi tai kautta komissio pystyisi ensi vuonna sitoumukset ja maksut toteuttamaan täysimääräisenä. Pakolaisavun koordinointiväline on meidän mielestämme tehokas väline, joka todella kunnioittaa ihmisten ihmisarvoa ilman, että meidän täytyy kuunnella ankaraa tai Turkin presidenttiä. Sitten ehdotamme vielä 560 miljoonaa euroa eh, Syyria-konferenssin sitoumuksiin ja vielä 100 miljoonaa euroa hankkeiden rahoittamiseksi, hankkeiden, jotka liittyvät keskiseen välimeren reittiin ja Länsi-Balkaniin. Nyt eh, siirryn eteenpäin esitykseni sivulle yhdeksän eli todella ohjelmat. Meillä on 60 ohjelmaa, julistusta kaiken kaikkiaan ja ohjelmissa pyritään vahvistamaan eurooppalaista lisäarvoa ja myös tarjoamaan Eh, mahdollisimman tasapuolista, erittäin tasapuolista väliarviotietoa, eh, joka varmasti on teille neuvotteluissanne hyvin arvokasta tietoa. Ja jotta kaikki ohjelmat eh, saataisiin niin voisi tutustua mahdollisimman helposti. Olemme tehneet tiivistelmä kaikista 60 ohjelmasta. Sitten vielä hallintomenot, otsake 5 ennen kuin lopetan puheenvuoroni, niin olen kiitollinen siitä, että vuoden 2019 talousarvioesityksessämme kaikki toimielimet ovat onnistuneet tässä 5 prosentin henkilöstövähennyspyrkimyksessä. Tämä nyt kun neuvottelut tulevasta rahoituskehyksestä käynnistyvät osoittaa kyllä todellista toimintakykyä ja kiitän myös parlamenttia tästä. Nyt kaikki hankintoihin ja vaikkapa kiinteistökustannuksiin liittyvät nimelliskustannukset pidetään ennallaan ja mitä tulee sitten henkilöstökuluihin, palkkoihin, palkkaan korotuksiin on varattu 2,5 prosentin marginaali, marginaali eläkkeisiin 6,2 prosenttia korotusta, kaiken kaikkiaan kolmen prosentin korotus. Ja hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy keskustella kyllä kasvavista henkilöstön palkka- ja eläkekuluista tulevina vuosina. Kun eläkekulut nousevat 6,2 prosenttia tällä kertaa, niin voin kertoa, että että tulevina vuosina tämä nousu tulee olemaan vieläkin äh, suurempaa, 6-8 äh, prosenttia, jopa 12-14 prosenttia. Ja joissain jäsenvaltioissa tullaan kyllä sitten varmasti ehdottamaan, että äh, eläkemaksujen kasvut rahoitettaisiin palkkoja leikkaamalla. Tämä tulee varmasti esiin ja näin ollen ehdottaisinkin eläkerahaston perustamista, jotta voidaan näitä eläkekustannusten merkittäviä lisäyksiä pehmentää, koska tässä toden totta kyse on sitten jo sukupolvien välisestä solidaarisuudesta. Niin, nyt tässä viimeisessä äh, taulukossa äh, voitte vielä nähdä tätä maltillista lisäystä haluamme parantaa turvallisuutta rajojemme sisäpuolella ja ulkopuolella ja tukea niitä maita, jotka pakolaisia ottavat vastaan. Haluamme käyttää joustavuutta ja voin todeta, että viimeisten kahden vuoden aikana pelivara hätätapauksia varten – katastrofeja varten on ollut välttämätöntä ja sitä tullaan tarvitsemaan myös tulevana vuotena. Me olemme tehneet pari viikkoa sitten teille ehdotuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä. Tulevien kolmen viikon mittaan tulemme esittelemään teille kaikki alakohtaiset yksityiskohdat, mutta me emme saa missään nimessä unohtaa myöskään tämän nyt teille esittelemäni vuoden 2019 talousarvioesitystä. Se on tärkeää. Ja sitten meidän on muistettava tuo 18.11 päivämäärää, että saamme talousarvion ajoissa hyväksyttyä. Vaalikampanjakin sitten jo kolkuttaa ovella. Kiitos paljon. Kiitos paljon komissaarille. Me kuuntelimme tarkalla korvalla teidän huomioitanne ja me olemme nyt valmiita moni, moni, lisäämään kokousten määrää, mutta jos te neuvottelette neuvoston kanssa, jos kaikki on sitten viety loppuun neuvoston kanssa, me haluamme myös tavata vähän useammin neuvoston jäseniä, jotta voisimme tiedottaa meidän omista huolenaiheistamme ja meidän odotuksistamme. Aika painaa päälle. Seitsemän minuuttia edustaja Joti. Viisi. Eh, ja Paul, Rybich, Paul Rybichille neljä minuuttia. Varjoesittelijät neljä minuuttia jokaiselle. Mitä tämä tekee yhteistä? Siitä tulee 35 minuuttia. Ja edustaja Muresan. Eh, Va 40 Tämä kaikki yhteensä 40 minuuttia. Eli teidän täytyy todella pitää tiukasti kiinni teille myöntystä puheajasta. Minä olen tässä todella tiukka. Edustaja Jotti, seitsemän minuuttia teidän puheenvuoronne ja siihen sisältyy myös komissaarin vastaus. Jos te haluatte komissaarilta vastauksen, niin ö, yrittäkää tiivistää viiteen minuuttiin. Grazie, grazie Presidente, mi permetto di ringraziare... Paljon kiitoksia puheenjohtaja, paljon kiitoksia myöskin komission jäsenelle siitä ystävällisyydestä, että tulitte tänne esittelemään talousarvioesityksen meille heti parlamenttiin, tänne valiokuntaamme. Haluaisimme kiittää teitä tästä, koska kyseessä on meidän alleviivaamme seikka meillä tulee olemaan mahdollisuus komission jäsenen kanssa sekä virallisia että pyyrallisia kokouksia järjestää. Ja tänä aamuna me olemme kuulleet, kuten puheenjohtaja totesi, komission jäsenen huomiot, ja meillä on nyt ensi viikot aikaa esittää täsmällisempiä kysymyksiä, mutta on ainakin kolme kysymystä, joihin menisin heti välittömästi. Nämä liittyvät yleiseen pohdintaan, jota haluaisin kanssanne käydä. Ensimmäinen pohdinta liittyy argumenttiin, joka koskettaa myöskin puheenjohtaja ahtyyn esiin tuomaa seikkaa. Tämä koskee Turkin palkoilaisavun koordinointivälinettä. että Minun ensimmäinen kysymykseni on se, kuinka teillä on tarkoituksena tai kuinka suunnittelette käyttää tätä välinettä, kuinka tätä välinettä on tarkoitus rahoittaa, tätä koordinointivälinettä vuonna 2019. Voisitko kertoa siitä hiukan enemmän, niin voisitko kertoa myöskin tai selittää hiukan lisää puheenjohtajan toteamiseen siitä, miksi meillä ole useammin kokouksia neuvoston kanssa ja sitten meillä on lisätalousarvioesitys vuonna 2018 talousarvio liittyy myöskin jälleen kerran tähän koordinointivälineeseen, pakolaisavun koordinointivälineeseen. Ja sitten mitä tulee varsinaiseen talousarvioesitykseen, kuten tiedätte, kuten on tuotu esiin, parlamentin painopistealueet, niistä on äänestetty mm, viime maaliskuun tiekartassa. Erityisesti nämä koskevat nuoria, erityisesti suuria ohjelmia, jotka palvelevat nuoria, nuorisoaloitetta, Erasmus Plussaa. Te esittelitte ohjelman, joka suunnittelee tiettyjä korotuksia näihin ohjelmiin, mutta nyt pohdinnan jälkeen täällä valiokunnassa meidän pitäisi tehdä vielä enemmän näiden asioiden parissa töitä uskoakseni. Äh, ne marginaalit, joita on esitelty talousarvioesityksessä, äh, niiden parissa voitaisiin tehdä vielä paljon töitä, jotta voisimme parantaa, parantaa tätä rahoitusta entuudestaan meidän sopimiemme ohjelinjojen mukaisesti. Me olemme puhuneet sellaista Erasmus plussasta, joka olisi laajempi, ähm, kuten puheenjohtajakin on todennut, laajentaisi hyvin paljon ähm, niiden ihmisten kenttää, jotka voivat hyötyä ohjelmasta. Ja komission jäsen sitten poliittinen pohdinta, toivottavasti nyt äh, teillä on vielä aikaa vastata minun kysymykseeni. Tämä koskee suhteita neuvoston kanssa, kun varsinainen ähm, sovittelu vaihe käynnistyy. Se on varmaan kova ja vaikea. Te esittelitte tänään talousarvioehdotuksen, joka jo sisältää tiettyjä korotuksia, joita me arvostamme äh, sekä sitoumusten että maksujen osalta. Minkälainen äh, mielikuva teillä on? Tämä koskee nyt enemmän teidän mielikuvaanne. Mikä teidän mielikuvanne on suhteessa neuvoston kanssa? Olisiko mahdollisuus saattaa positiivisessa mielessä päätökseen tämä talousarviotyö, myöskin kunnioittain parlamentin painopistealueita ja sitä, mitä komissio jo tänä aamuna esitteli. Tämä on nyt tämä viimeisin talousarvioesitys ennen mm, ensi vuoden vaaleja. Tämä on myöskin viimeinen talousarvio, josta tämä parlamentti äänestää. Me todellakin tarvitsemme nyt sellaisia vastauksia, jotka tyydyttävät kansalaisia – meidän täytyy palauttaa kuva siitä, joka on ollut valitettavasti liian kauan aikaa hukassa toimielimistä, että me voimme tehdä hyvää talousarviotyötä. Mikä teidän arvionne on suhteesta neuvoston kanssa ja tästä työstä, joka meillä on tulevina kuukausina edessämme? Kiitoksia. Merci, monsieur Viotti. Kiitos, edustaja Viotti. Kaksi minuuttia ja kymmenen sekuntia komission jäsen, olkaa hyvä vastausaikaan. Puheenjohtaja, Arvoisa edustaja, hyvät naiset ja herrat, ensinnäkin Turkista. Me ehdotamme ensi vuonna 1,45 miljardia osana tätä kolmen miljardin osuutta, niin kuin ensimmäisessä osuudessa kyse on ennen kaikkea kahdesta välineestä, nimittäin humanitaarinen apu ja liittymistä valmisteleva apu. Ensimmäinen 845 äh, miljoonaa euroa, toinen 600 miljoonaa euroa. Ja jos sitten ajatellaan näitä mahdollista kahta miljardia, jotka voitaisiin löytää muualta talousarviosta, niin loppusumma 550 miljoonaa 2019 budjetin ulkopuolelta voitaisiin kattaa ja näin päästä tähän kahteen miljardiin. Odotuksena se, että jäsenvaltiot maksavat vähintään yhden miljardin tuoretta rahaa meille, vaikka jäsenvaltiot nyt ovat todenneet, että se ei tule tapahtumaan 2018 ei haluta enää puuttua 2018 eh, lukuihin, vaan eh, tämä miljardi tulisi vuosina 2019 ja 2020. Sitten Erasmus Plus. Kyllä kai eh, sitä voi nostaa kuinka paljon vaan, niin kauan kuin vain 4 prosenttia sukupolvesta tai ikäluokasta voi osallistua ohjelmaan niin äh, kyllähän tässä ilmaa on ylöspäin. 15 miljardista voitaisiin mennä vaikkapa 30 miljardiin, eli kaksinkertaistaa summa. Toivoin, että neuvotteluissa neuvosto ja parlamentti eivät tätä leikkaisi. Ja sitten, tai sitten äh, kevyt kasvu, ehkäpä kymmenisen äh, prosenttia 2,6 miljardiin euroon ja 100 miljardia ylimääräistä tätä solidaarisuusjoukkoa varten neuvostossa tulevat kyllä neuvottelut olemaan yhtä hankalat kuin viime vuonna, eivät helpommat, eivät ehkä vaikeammatkaan. Riippuu hiukan nyt sitten siitä hallituksesta, joka tulee siitä maasta, mistä tekin tulette. Kiitos komission jäsenelle Paul Rybich muista budjetin pääluokista. Neljä minuuttia kysymykset, vastaukset kaikki samassa ajassa. Kiitos oikein paljon ja kiitokset erityisesti komission jäsen Oettingerille ja hänen äh, tiimilleen. Mielestäni ehdotus on oikein konkreettinen ja jos katson, että 0,9 prosenttia ehdotetaan ää, äh, ähm, korotusta ää, äh, tai 0,9 prosenttia BKTLstä, niin kyllähän tämä on ihan hyväksyttävää ja Euroopan parlamenttihan on se halvin toimielin muuten ja me tiedämme, että 5 prosentin henkilöstöleikkaukset on Euroopan tasolla nyt sitten toteutettu kaikissa toimielimissä. Haluaisin muuten myös hiukan numerotietoa, että paljonko jäsenvaltioissa on henkilöstöä, niiden hallintohenkilöstöä leikattu tässä Euroopan unioni. Voisi olla hyvänä esimerkkinä myös jäsenvaltioille. Tiedämme, että 6,2 prosenttia ja eläkemenojen kasvu on aivan varmasti eh, keskustelun aihe. Siksi ehdotus eläkerahastosta on oikea ehdotus. Miten tämä tulevaisuudessa voitaisiin hallinnoida ja hoitaa? Saa nähdä, Euroopan parlamentin jäsenillähän oli eh, tällainen eh, eläkerahasto, mutta ei ole enää sellaista, mihin aktiivisesti maksettaisiin, joten me voisimme Eh, kyllä keskustella tällaisesta yhteisestä rahastosta. Sitten mietin, eh, miten 18, yli 18 prosentin kasvu on ehdotettu tietosuojavaltuutetulle ja oikeusasiamiehelle 9 prosentin kasvua, tilin tarkastus tuomioistuimelle vain 0,85 prosentin nousu. Nämä ovat kyllä mielestäni sellaisia numerotietoja ja lukuja, joista täytyy vielä keskustella. Sitten nämä eh, neuvottelut arvioista ovat varmasti olleet tällä kertaa hyvinkin kattavat neuvottelut ja haluaisin kuulla, miten komissio näiden sopeutusten äh, suhteen on toiminut ja missä säästöt ovat olleet merkittävimpiä. Nämä ovat oikeastaan meille näitä ratkaisevan tärkeitä kysymyksiä ja ehkäpä yleisesti vielä voisin sanoa The cost of Non-Europe. Mitäpä jäsenvaltioille maksaisi, jos asioita ei hoidettaisikaan ollenkaan Euroopan tasolla? jos EUta ei olisi. Joo. Ehm, Kiitos arvoisa esittelijä Rybich. Ihan lyhyesti, jos katsotaan eh, näitä kolmea palvelua, tietosuojavaltuutettu, oikeusasiamies ja Hyvä komission jäsen yksi. Puolitoista minuuttia vastausaika. Puheenjohtaja, Arvoisa esittelijä Ryby, jos katsotaan näitä kolmea tai vertaillaan tietosuojavaltuutettua, oikeusasiamiestä ja tilintarkastustuomioistuinta, niin kuin te teitte, niin täytyy ymmärtää, että tietosuoja valtuutetulla tulee ensi vuonna olemaan huomattavasti enemmän, entistä enemmän tehtäviä, kun tietosuoja-asetus no, tulee voimaan. Oikeusasiamies, jonka kanssa keskustelin, hän on todennut, että juttujen määrä, kantelujen määrä on lisääntynyt dramaattisesti ja jotta viivytystä ei kantelujen käsittelyssä tapahtuisi, niin henkilöstöä tarvitaan lisää. Mutta molemmissa tapauksissa kyse on yhdestä kahdesta virasta, mutta yksi kaksi virkaa merkitsee heti näissä pienissä ää, toimielimissä merkittävänä 10-20 prosentin kasvuna, kun taas tämä 0,85 prosentin kasvu tilintarkastustuomioistuimelle jo tarjoaa pari 2-4 lisäpaikkaa. Tilintarkastustuomioistuimen tehtäväkenttä on säilynyt hyvin ennallaan vakaana. Lisätöitä tehtäviä ei ole tullut. Oikeusasiamies ja tietosuojavaltuutettu nämä lisääntyneet kustannukset eivät tule olemaan vuosittaisia, vaan todella eikä, eivätkä tule toistumaan, vaan tämä on tällainen kerta juttu. Nyt nyt varjoesittelijät neljä minuuttia, Monika Holmaja. Kiitokset puheenjohtaja komission jäsen. Minä ajan puutteen vuoksi menen suoraan kysymyksiin. Ensinnäkin kiitoksia tarkasta talousarvioesityksen esittelystä. Pidän tätä otsaketta 1a oikein tervetulleena. Tietyt ohjelmat 1 a puitteissa kuitenkin kun on äh, äärimmäisen hyviä hakemuksia, erinomaisia hakemuksia. Olen nimittäin puhunut äh, kansallisten yhteyspisteiden kanssa. Joku saa 99,3 äh, pistettä ja sitten joku 98,5 pistettä. Ne ovat ihan yhtä hyviä, mutta molemmat eivät saa tukea, koska ähm, varaa ei kerta kaikkiaan ole. Tämä koskee innovatiivisia ohjelmia, pk-yritysohjelmia, joissa vastaus mahdollisuutemme on 3-7 prosenttia. Tämä on ikävää. Toinen asia, olen tyytyväinen siihen, että Frontexin alalla erityisesti nyt ja myös, tai siis rajaturvallisuusalalla korotus on merkittävä niin, että voidaan vahvistaa Euroopan raja, rajojen suojelua, ulkorajavalvontaa voidaan vahvistaa. Eh, olen terrorismi valiokunnan eh, esittelijä, olen ollut sisäministeriöiden ja niiden virkamiesten kanssa yhteydessä ja keskustellut ja kyllä siellä on monia pyyntöjä Europolille. Europol joutuu torjumaan nämä pyynnöt, koska rajoitusten vuoksi henkilöstöä ei ole kylliksi. Nyt eh, Europol eh, tarvitsisi vahvistusta, siis tätä pyydetään myös ulkopuolelta. Ja mielestäni tästä täytyy kyllä vielä keskustella. Sitten kehitysapuala, eh, kun puhutaan eh, pakolaisalueista, niiden ruoka-apua ei voi vähentää jälleen 50 prosentilla ja sitten ihmetellään, että miksi ihmiset lähtevät liikkeelle. Haluaisimme kirjallisen vastauksen siitä, mihin nämä rahat esimerkiksi Turkissa tarkalleen ottaen käytetään, jos 300 000 lasta saa 8 000 opettajaa, niin tämähän on hyvin vaikuttavaa tietoa. Kiitoksia puheenjohtaja. Nämä kolme miljardia, jotka sitoumuksina olemme täysin käyttäneet kaikkiin hankkeisiin, niin lähipäivinä tulen vastaamaan kirjallisesti kirjeessä puheenjohtajalle. Ja maksut ovat nyt tosiaan käynnissä. Sitoumukset on täysin toteutettu. Kollega Mimica ja kollega Mogherini ja kollega Hahn eh, kovasti, tiukasti pitävät kiinni siitä, että elinolosuhteet eh, meidän eh, rahoittamissamme hankkeissa eivät heikkene, vaan että syyt pakosalle lähtemiseen vähenisivät pikemminkin. Ja me tulemme tästä kyllä hyvin syväluotavasti neuvottelemaan MFFn puitteissa. COSME-ohjelma startup-yrityksiä ja pk-yrityksiä varten, uusia yrityksiä varten me toden totta voimme eh, käyttää siinä järkevästi eh, paljon enemmänkin rahaa, mutta kun mm, tämänhetkisen eh, monivuotisen rahoituskehyksen ongelma oli se, että 1,0 prosenttia oli ehdoton katto BKTLstä ja YMP ja kohesio saivat valtavasti rahoitusta ja siksi leikattiin aivan liikaa minunkin mielestäni otsakkeesta 1a. Ja näin ollen tällä alalla meillä on hyvin rajalliset mahdollisuudet. Kätemme ovat sidotut ja minä toivon, että tästä otetaan oppia, että esimerkiksi Kosmen kohdalla ja tämä koskee myös muita tulevaisuuden ohjelmia, komission ehdotusta ei enää leikattaisi näin. Ja me tulemme käymään yhteistä taistelua näiden puolesta lähikuukausina. Kiitos. Kiitos. Nyt Belkol Melsaa seuraavaksi puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa komission jäsen Oettinger, suuret kiitokset tästä esityksestänne. Se oli erittäin, erittäin vakuuttava, erittäin vankalla pohjalla – nyt haluaisin esittää pari huomiota ja kysymystä, vaikka toki tiedänkin, että oikeastaan te olette vain välillisesti vastuussa, mutta kun me puhumme nyt budjetista, niin minä puhuisin siitä, miten, minkälaisessa, minkälainen linkki näiden rahojen ja näiden ohjelmien välillä on ohjelmien, joista tehdään poliittisia päätöksiä. Eli tuo Turkki-diili nyt tässä mielessäni kaksi vuotta sitten suunnilleen päätimme tästä Turkki-diilistä hätätilanteessa. Ja kyllä tämä peitto ommeltiin kuumalla neulalla, näin voi sanoa. Nyt on kulunut kaksi viikkoa kaksi vuotta ja meillä on jälleen e, edessä vastaava ongelma. Hyvin nopeasti pitää tehdä hyvin merkittäviä päätöksiä. Miksi meille aina syntyy tällainen aikataulupaine? Siksikö, että meillä ei vieläkään Euroopan unionissa ole määritelty kunnollista kattavaa ratkaisua maahanmuuttokriisiin. Tämä ongelma meidän täytyy kyllä itsellemme esittää. Ja kun ajatellaan nyt, että voisiko budjettia ehkä käyttää ikään kuin nyt tällaisena vipuna, kun katsotaan jäsenvaltioiden suuntaan ja sanotaan jäsenvaltioille, että nyt kerta kaikkiaan tarvitaan pitkän aikavälin ratkaisu maahanmuuttokriisiin. Toiseksi budjettialalla puhutaan hyvin paljon tämän vastustuskyvyn äh, vahvistamisesta. Itse olen aika äh, vilustunut tällä hetkellä ja olen kyllä näin olen asiantuntija siinä, että vastustuskykyä parannetaan parhaan, parhaalla tavalla niin, että että äh, alistetaan itse itsensä myös luonnon vaikutuksille. Nyt tilanne on kuitenkin sellainen, että me haluamme jäädä hyvin lo, kauas loitolle yrityksistämme ja, ja yksityishenkilöistä, jotka tätä vastustuskykyä voisivat vahvistaa ja, ja, ja parantaa. Kaikkien on voitava e, toimia ja myös e, sitten hyötyä e, edistyksestään ja nauttia sen hedelmistä. Voisitteko sanoa tästä sanan tai pari? Hyvä komission jäsen, vastausvuoro. Puheenjohtaja, arvoisa edustaja, eh, helmikuussa me teimme tästä toisesta maksuosuudesta ehdotuksen, mutta myllyt jauhavat aika hitaasti jäsenvaltioissa ja muutenkin päätöksenteossa Euroopan unionissa. Olette oikeassa siinä, että koko tämä naapuruusaihe ja se, miten saadaan aikaan vakautta Euroopan unionin sisällä ja sen ulkopuolella, miten eh, maahanmuutto liitto saadaan toimimaan eurooppalaisen oikeusperustan pohjalta yhdessä ja yhteisesti, niin tällä hetkellä tällaista toimivaltajärjestystä vielä olemme muotoilemassa. Avramopuloksen ehdotukset Euroopan turvapaikkaoikeuden oikeuden harmonisoimiseksi ovat jääneet neuvoston pöydälle ja Frontexin 10 000 uutta virkaa niin, että Bulgaria, Kreikka, Malta, Kypros, Italia, Espanja eli nämä maat, joihin tämä erityisesti kohdistuu ja myös mahdollisesti Puola, kun ajatellaan Ukrainan epävakautta, he tarvitsevat tukea. Meidän on annettava tukea rajavalvonnalle näissä maissa. Ja mitä palautuksiin tulee, jäsenvaltiot ovat onnistuneet hiukan eri tavoin. Ja seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä haluamme kehitysavun kautta toimia ja vahvistaa kehitysapua ja toimia yhteiseurooppalaisesti. Eurooppalainen kehitysapurahasto on tästä yksi tärkeä esimerkki ja siitähän te olette lainsäädännöllisesti vastuussa. Markkinatalous ja kilpailu, sen vapaus, olen kyllä samaa mieltä kanssanne, mutta kun globaalissa kilpailussa yrityksemme joutuvat kilpailemaan erittäin aktiivista teollisuuspolitiikkaa harjoittavia Yhdysvaltain tai Aasian yrityksiä vastaan. Joten aina on nähtävä, että kun kyse on alueellisesta kilpailusta, niin markkinatalouden on yllättävä, mutta kansainvälisessä kilpailussa, vaikkapa koneteknologia, bioteknologia, mikroelektroniikka, yrityksemme kyllä odottavat meiltä eurooppalaisia yhteisyrityksiä, eurooppalaista tukea niin, että yrityksemme voisivat eurooppalaisen tuen avulla kilpailla aasialaisia ja amerikkalaisia kilpailijoita vastaan. Kiitos. Ja nyt annan puheenvuoron de Deprelle. Euh, Kiitos puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen Arraltaan ensin kohteliaisuuksilla. Minä haluan ihan henkilökohtaisesti kiittää siitä, kuinka te olette henkilökohtaisesti sitoutunut tähän talousarvioesitykseen. On erittäin hienoa tehdä työtä teidän kaltaisenne vahvasti sitoutuneen henkilön kanssa. Minä en pureudu nyt yksityiskohtiin, vaan kolme kysymystä. Ensimmäinen kysymys ehkä kokonaisuudessa ottaen, ovatko teidän ehdotuksenne hyvän suuntaisia? Kyllä, minun oma vastaus on kyllä. Ja minun ryhmälleni kokonaisuudessaan, vaan huolimatta jotkut ohjelmat eivät saa kaikkea sitä rahaa, jota me haluaisimme niille myönnettävän. Te puhuitte jo kosmesta niin edespäin, mutta kokonaisuudessaan ehdotukset ovat hyvän suuntaisia. Toisekseen ne keinot, varat, joita olette olette varanneet, ovatko ne asianmukaisia? Vastaus on ei. Tehän ette voi sille mitään, koska pitää tehdä työtä äh, monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, jossa omat rajansa ja niiden sisällä sitten äh, voidaan myöntää joitakin varoja. Mutta tähän liittyen minulle on kysy, kyse maksuista näin, että maksujen äh, nouseminen alkaa olla aika tuntuvaa jo, jos puhut, katsotaan MRKta, oletteko te sitä mieltä, että tämä velvoite, joka tulee, tai tämä ka- rasite, joka tulee tulevalle monivuotiselle rahoituskehykselle, on liiallinen, jos verrataan edelliseen 2014-2020, jos verrataan siis edelliseen monivuotiseen rahoituskehykseen. Viimeinen minua askarruttava kysymys on se, että te olette varanneet rahaa maahanmuuttoon 175 miljoonaa, ja Kreikalle tästä on määrärahoja tämä summa. Tiedän Kreikan ongelman sinällään erityisenä. Minä en nähnyt mitään erityistä Italialle. Kyllähän meidän pitää olla vähän huolissamme, eikä niin vähänkään Italiasta. Minä äskettäin luin viimeisen eurobarometrin tekstin, ja Italia on ainut EU-maa, jossa enemmistö väestöstä on sitä mieltä, että maa ei ole hyötynyt tarpeeksi EU-rahoista. Eli yhdistys kuningaskuntakin enemmistö sanoi, että ollaan hyödytty ihan riittävästi siitä, että kuulutaan EU, mutta italialaiset sanovat, että ei, ei olla hyödytty riittävästi eu jäsenyydestä. Enemmistö on sitä mieltä. Mitä tässä nyt tullaan tekemään tämän ongelman suhteen? Siitä tulee poliittinen ongelma. Brexit on jo käsillä, mutta en halua toisenlaista tapahtumaa käsimme. Hyvä komission jäsen, olkaa hyvä. In Sachen. Mitä Italiaan tulee, ihan viime vuonna juuri joustomahdollisuuksien kautta annoimme rahoituksellista apua, muun muassa katastrofiapua maanjäristyksissä vahinkojen korjaamiseksi eri Italian alueilla. Samoin sitten tuo Välimeren reitti ja Italian toimet. Olemme tukeneet Italiaa ja haluamme tätä tukea jatkaa myös tänä vuonna. Italian hallitus on myös tämän vahvistanut. Kuitenkin paitsi Roomassa myös muualla usein on niin, niin, että apu helposti otetaan kyllä mielellään vastaan, mutta muuten pidetään Brysseliä vastuussa kaikesta. Sitten rallit 2017, summa Resta Liquide oli 265,7 miljardia euroa maksamatta jääneet äh, määrärahat. Me teemme kaikkemme, jotta jäsenvaltiolta saataisiin laskut niin, että kaikki laskut saataisiin myös maksettua, jotta RAL ei nousisi. Näemme äh, tässä tietenkin äh, tarpeen maksaa laskut mitä pikimmin, mutta laskua ei voi maksaa ennen kuin laskun on saanut. Ja hyvin pitkälti tämä riippuu myös siitä, miten mm, nopeasti neuvottelut tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä saadaan käyttöä ja mille tasolle sitoumukset ja maksumäärärahat sitten asettuvat. Toivon todella, että epävarmuuden aika ei tule olemaan pitkä. Voitte olla ihan varmoja siitä, että lokaa-marraskuussa, kun keskustellaan niin hyvin intensiivisesti tulevasta monimuotoisesta rahoituskehyksestä, tulemme myös kertomaan teille ihan tarkalleen, minkälainen on RAL-tilanne tämän vuoden kolmesta ensimmäisestä Merenäksestä. Edustajan Lindriad, olkaa hyvä. Uh, Paljon kiitoksia komission jäsen. En halua toistaa kaikkia samaa, mitä kollegat sanoivat. Kiitokset esityksistänne. Kaksi asiaa. Uskoakseni talousarvio on vain niin hyvä kuin sen toimeenpano ja kuinka strategisesti se toimeenpannaan. Yksi huoli on pääsy, pääsyn helppous, tämän huolen näemme pk-yritysten kohdalla erityisesti, mutta pk-yrityksillä on aina sellaisia portteja, joita he eivät pysty ylittämään jopa rahoitukseen liittyen, liidejohtajuuteen esimerkiksi liittyen Irlannissa. Meillä oli 30 miljoonaa yhteensä 160 miljoonasta saatu käyttöön tämän maaliskuun mennessä. Näitä kuinka suuri osio jäi käyttämättä. Kuinka me saisimme kaiken tämän kansalaisten saataville? meidän täytyy yksinkertaistaa menettelyjä. Ja haluaisin sanoa tämän ja todeta saman Erasmus Plusaan liittyen. Kaikkein varakkaimmat opiskelijat pääsevät Erasmus Plus-ohjelmaan ja varattomammat joutuvat valitettavasti ottamaan lainaa. Tässä on hyvin paljon epätasa-arvoisuutta ja tietynlaista systeemistä myrkyllisyyttä. Meidän täytyy tarkastella hyvin tarkkaan sitä, kuinka talousarviot laaditaan ja toteutetaan. Lopultakin voisitteko vahvistaa sen, että Euroopan puolustusteollisuuden vahvistusohjelma toteutuu ottaen huomioon sen, että se on jo alirahoitettu. Kiitoksia. Komission jäsen vastauspuheenvuoro. Puheenjohtaja, arvoisa edustaja. Olemme arviosta ihan samaa mieltä monia ohjelmia ei täytäntöön panna täysin, koska osittain myös aku kriteerit ovat liian tiukat. Siksi varainhoitoasetuksen uudistus Omnibus-hankkeessa Siinä taistelimme yksinkertaistamisen puolesta ja meillä on tulossa ehdotus Single Rule Book, yksi ainut säännöstö joka pyrkii vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan, yhdenmukaistamaan sääntöjä. Tosin Euroopan parlamentin vaatimuksesta myös petosten torjunta ja väärinkäytösten torjunta on ollut paljon esillä mitä tulee virhetasoon, niin se on tilintarkastustuomioistuimessa ja myös komissiossa hyvin tärkeä aihe. Ja teidän sisarvaliokunnassanne, talousarvion valvontavaliokunnassa täällä Euroopan parlamentissa on edustajia, jotka eivät arvosta ollenkaan yksinkertaistamista, haluavat varsin monimutkaista järjestelmää, jotta valvonta olisi helpompaa niin, että joka ikisestä asiasta tehtäisiin, toteutettaisiin tiukka valvonta. Ja nyt olemme kuitenkin löytäneet mielestäni hyvän tasapainon valvonnan ja yksinkertaistamisen välillä. iltainen sopimus, josta kollegani Bienkowska minulle tänä aamuna kertoi, niin siinä tarkoitus on nyt, että 50-50 mallista siirrytään 60 siirrot, ei vaan komission jäsen korjaa 40 siirrot ja 60 tuore raha malliin. Voin nämä yksityiskohdat kertoa teille vielä, mutta se, että siirrytään 50-50 60-40 malliin, tulee meidän liikkumavaramme parantamaan noin 60 miljoonalla eurolla ja tämä tulee, tulee kyllä helpottamaan meidän elämämme. Kiitos. Merci, monsieur. Kiitos komission jäsenelle. Edustaja Tarand. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Suurin osa näistä kysymyksistä, jotka halusin esittää, kollegat jo ystävällisesti esittävätkin, joten en joudu niitä toistamaan. Kiitoksia näistä vastauksista. Luonnollisesti en olisi vihreiden jäsen, ellen pahoittelisi sitä, että meillä ei vieläkään ole kylliksi äh, varoja ilmastopolitiikkaan, mutta vaikuttaa siltä, että niitä on kasvatettu kuitenkin. Ehdotus vain Turkkiin liittyen. Mitä mieltä olette siitä, että tekisitte lisätalousarvioesityksen neuvostolle ja sitten parlamentti saattaisi ehkäpä tukea tätä komission esitystä neuvostolle? Ja lopultakin kysymys, neuvoisitteko tämän valiokunnan jäseniä, mikä on teidän tunteenne siitä, onko parlamentin puolelta hyvää taktikointia liittää talousarviotyö monivuotoisen rahoituskehyksen työhön, vai eikö tämä ole niin perusteltua? Me olemme näin tehneet kerran. Puheenjohtaja, arvoisa edustaja. Tarkistus 2018 talousarvion tarkistus numero kolme. Siitä päätettiin äh, tänä aamuna. Se liittyy siis Turkki-sopimukseen ja 500 miljoonaan euroon. Tämä äh, tullaan toimittamaan teille lähitunteena. monivuotinen rahoituskehys ja vuotuinen talousarvio luonnollisesti ovat yhteydessä. Myös viimeisen monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla oli niin, että kehys 2014 20 ja talousarvio 2014 neuvoteltiin pakettina syksyllä 2013 ja entinen puhemiehenne Martin Schulz otti merkittävän Äh, aseman neuvotteluissa, merkittävän roolin neuvotteluissa. Saapa nähdä. Mielestäni olisi hyvä, jos talousarvio 2019 saataisiin päätettyä aikataulun mukaisesti äh, syksyllä marraskuussa 2018 niin, että ohjelmat saisi, saataisiin käyntiin. Ja jos monivuotinen rahoituskehys voitaisiin hyväksyä maaliskuussa ensi vuonna, Eh, riippumatta vuosittaisista talousarvioista, niin sitten tutkijoille ja maanviljelijöille ja alueille ja kunnille voitaisiin tarjota ajoissa tieto eh, tulevien ohjelmien koosta ja ohjelmat eh, eivät joutuisi niin kuin aiempina vuosina viivästysten kohteeksi. Eli jos 2019 talousarvio voitaisiin hyväksyä tämän vuoden marraskuussa ja sitten ensi maaliskuussa seuraavien kymmenen vuoden puitteisto ja sitten toukokuussa komissio ehdottaisi 2020 talousarvioesityksen teille ja sitten seuraava parlamentti lokamarraskuussa voisi tehdä siitä päätöksen. Ja komissio, joka on sitten Äh, vielä toimessaan lokakuun loppuun asti. Voisi olla silloin vielä vasta pelurina tai sitten uusi komissio ensimmäisenä päivinä. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle. Nyt annan Siegfried Muresanille puheenvuoron. Hän on vuoden 2018 budjetin esittelijä, jotta hän voi ottaa kantaa numeron DAB numero 3, jossa puhutaan näistä helpotustoimenpiteistä Syyrian pakolaisten vastaanostamiseksi Turkissa. Se on lyhyt esittely, koska meillä oli erittäin suuri ilo saada komission jäsen tänne meidän meidän valiokuntaamme. Paljon kiitoksia puheenjohtaja ja komission jäsen. On hienoa, että olette jälleen kerran täällä valiokunnassamme. Nopea huomio minulta. Tämä lisätalousarvioesitys koskien Turkin pakolaisuuden koordinointivälintä on tämän vuoden kaikkein tärkeimpiä kohtia. Siksi me vaadimme avoimuutta. Ymmärrän, että lisätalousarvio esitys hyväksyttiin äh, kollegiossa tänään. Voisiko komission jäsen vahvistaa tämän vielä? Ja toisekseen me olemme nähneet yksityiskohtaisesti sen, kuinka vuonna 2019 Turkin pakolaisavun koordinointivälineitä tullaan rahoittamaan. Voisitko kertoa vuoden 2018 rahoitusajatuksenne, että voisimme aloittaa työn parlamentissa. Parlamentin kanta on tunnettu. Me haluamme uusia varoja ja toisekseen me olemme linjoilla alkuperäisen komission ehdotuksen kanssa yksi miljardi talousar- unionin talousarviosta ja kaksi miljardia jäsenmailta. Kysymykseni on tämä. Mikä on saanut teidät muuttamaan mielenne verrattuna alkuperäiseen esitykseenne, joka oli paljon suosiollisempi, kuten olemme nähneet? Luonnollisesti neuvoston kanta on olemassa, mutta onko tämä vain neuvoston painostuksen vuoksi tapahtunut muutos vai onko teillä uusia ajatuksia Euroopan unionin talousarvioon liittyen? Ja sitten ähm, hyvä komission jäsen aikatauluun liittyen, me olemme olleet äh, valmiita viime lokakuusta asti keskustelemaan tästä Turkin pakolaisavun koordinointivälineestä. Eli jos jotakin tahoa pitää poliittisesti painostaa, se on neuvosto. Parlamentti on valmis toimimaan nopeasti. Me tiedämme, mikä on tarve kentällä. Me olemme vierailleet äh, Turkissa, Jordanissa, Libanonissa ja Tunisiassa viime vuosien aikana, ja aivan kuten komission jäsen sanoi, me tarvitsemme ennakoitavuutta koulutuksessa, mutta tämä viivyttelyhän ei tule meiltä, vaan neuvostolta. Neuvosto viivyttelee sitten kaikki paine onkin meidän ollamme, kun asia pitäisi hyväksyä nopeasti. Nämä olivat minun kysymykseni ja nyt hyvä puheenjohtaja luonnollisesti poliittisten ryhmien edustajien kanssa me tulemme muotoilemaan vielä kantaa. Kiitoksia. Kiitos. Me tiedämme, että te olette lähellä tätä asiaa. Te olette kysyneet, kuinka rehellisiä me olemme vuoden 2020 budjetissa, mutta ehkä ei ole otettu sitten riittävästi huomioon tätä Turkin pakolaisavun koordinointivälinettä ja sen toimivuutta. Mutta nyt hyvä komission jäsen, annan teille puheenvuoron. Puheenjohtaja, arvoisa edustaja. No nyt ehkä toistan hiukan äh, tarkistus kolme siitä puhuttiin tänään komissiossa ja se hyväksyttiin. Se liittyy 550 miljoonaan euron 2018 talousarvioon ja juuri tähän pakolaisavun välineeseen 500 miljoonaa tästä on tuoretta rahaa, eli täydentäviä varoja, ja 50 miljoonaa korva merkittyä rahaa humanitaarisen avun alalta. Tämä tarkistus tullaan tosiaan lähitunteina teille toimittamaan, jotta voitte sitä pohtia saman aikaan neuvoston kanssa. Katsokaapa, minä olen tässä nyt ikään kuin postin kantaja, mutta kun en minä ole mikään neuvoston edustaja, minä olen komission edustaja, eli kritisoisin kyllä mm, Eli jos nyt tässä neuvostoa kritisoidaan, niin en minä ehkä ihan kaikkea tätä kritiikkiä voi ottaa vastaan. Toki tulen kaikille ministereille, eh, jotka tapaan kertomaan, että parlamentti esittää kritiikkiä tästä toisesta osuudesta. Tehän eh, olette kysyneet tästä jo 2018 talousarvioesitystä valmisteltaessa ja me teimme ehdotuksemme helmikuussa ja nyt ole, ollaan toukokuun lopussa ja neuvosto edelleen nää ja mm, viivyttelee asian päättämisessä. Toivon, että pattitilanteesta päästään, kun Italiaan saadaan toimiva hallitus ja Italia ehkä voi sitten vastustuksestaan luopua. Ja sitten voivat neuvottelut käynnistyä, mutta kun neuvosto ei kerta kaikkiaan ole ollut valmis antamaan kahta miljardia tuoretta rahaa, seitsemän jäsenvaltiota mukana, suuria jäsenvaltioita kuten Saksa ja Ranska ovat vaatineet jo varhain keväällä meiltä, että kaikki nämä kolme miljardia tulee löytää siirtojen kautta. Ja nyt kovan väännön jälkeen olemme mahdollisena kompromissina neuvostolta saaneet mahdollisen lupauksen edes miljardista tuoretta rahaa, mutta tästäkään ei vielä ole varmuutta. Sanoisin kuitenkin, että meille tärkeää on tämä asia tässä asiassa mitä pikimmin saada aikaan sopimus näiden koululaisten ja heidän perheidensä ja opettajien edun nimissä. Kiitos. No niin, kiitos. Me olemme nyt lopettelemassa tätä kokousta, tätä komission jäsenen kuulemistilaisuutta. Teidän piti lähteä 18.45, nyt on jo 12.55. En voi valitettavasti, hyvät kollegat, antaa teille puheenvuoroa niille, jotka halusivat käyttää puheenvuoron, koska aika rientää. Mutta kun puhutaan ensi vuoden talousarvioluonnoksesta 2009 ja lisätalousarviosta numero kolme vuodelle 2018, kaikki nämä on teille lähetetty sähköpot postitse. Te voitte siis kollegat perehtyä näihin teksteihin yksityiskohtaisesti. Me olemme erittäin halukkaita saamaan monivuotisen rahoituskehyksen päätöksen maaliskuussa ensi vuonna, mutta 265 miljardia näitä RAL liquide. Älkää nyt kuitenkaan usko, hyvä komission jäsen, että jos toiminnat käyntivät tammikuussa uudelle monivuotiselle rahoituskehykselle, niin kyllä komissiolla on joitakin rahoitusvaikeuksia, kun puhutaan tästä tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä, ja silloin ei voida lähteä heti käynnistämään tätä uutta monivuotista rahoituskehystä, mutta jos teillä olisi jonkinlaista näkymää siitä, jonkinlaista visiota tästä esimerkiksi valtiovarainministeriä vastaavaa toiminnasta meille tässä tulevassa rahoituskehyksessä, niin se olisi erittäin hyödyllistä meille, kun me pohdimme tämän uuden tulevan monivuotisen rahoituskehyksen käynnistämistä, jotta se olisi liian vaikeaa. Kiitos vielä kerran komission jäsenet, että tulitte tänne meidän eteemme ennen kuin menette lehdistön eteen. Kesäkuun kokouksesta 4. kesäkuuta on peruutettu. Hyvät kollegat, tiedän, että olette pettyneitä, eli seuraava valikuntamme kokous on 18 ja, sitä, ja se jatkuu 19. päivä, eli 18. 19. päivä kesäkuuta. Ilmeisesti kukaan ei pyydä puheenvuoroa, joten kiitos teille läsnäolostanne. Kokous on päättynyt.